mitään ei ole tullut. Nyt meillä on vihdoinkin parlamentin enemmistö, joka haluaa tällaista lainsäädäntöä. Enempää emme halua enää odottaa. Kiitoksia. Sitten meillä on kirjallinen julkilausuma 52 2011 Bineviltä, Tartmon Taltolta, Devalta, Maurolta ja Takkulalta. Aiheena on shakki koulussa Euroopan unionin koulutusjärjestelmässä ja allekirjoituksia on saatu Euroopan parlamentin, enemmistöltä ja artiklan 21 perusteella tämä teksti toimitetaan eteenpäin ja se on hyväksytty teksti. Tästä puheenvuoron saa edustaja Binev. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin kiittää kollegoja Maria Mauroa EPPstä, Jamon Talbot sosialisteista ja demokraateista, Karlo Takkula liberaaleista ja aivan selvästi Nir Deva konservatiivista ja reformistiryhmästä, jo nämä, jotka aloittivat tämän prosessin minun kanssa tämän julkilausuman puolesta shakkipelikoulussa. Nämä ovat hyviä ajatuksia ja niille ei löydy poliittisia rajoja eikä ennakkoluuloja. Minä haluan kiittää myös puhemies Busekia, joka tukee tätä aloitetta ja, ja on luvannut suojella sitä. Pyydän, minä pyydän tässä minä haluan kiittää parlamentin hallintoa ja minun tiimiämme loistavasti tehdystä työstä. Haluan myös kiittää myös kaikkia niitä, jotka ovat allekirjoineet tämän julkilausuman. Haluan myös kiittää Jasek Flonovicia, Boricia ja Milan Sveria koska tämä on hyvä asia, joka nyt on tehty, mutta se on vieläkin parempaa. Se on erittäin hyvä meidän lapsille, meidän tulevaisuutemme kannalta. Täällä puhujakorokkeella meillä on täällä e- Euroopan shakkiliiton puheenjohtaja, joka on täällä meidän kanssamme iloitsemassa tästä asiasta. Minä haluan toivottaa myös hänelle erittäin miellyttävää viikonloppua tämän äänestystapahtuman jälkeen. Kiitos. Kiitokset herra Binev. Hyvät naiset ja herrat, ennen kuin ryhdymme äänestämään, kollega Lothar Biski on eronnut QE-ryhmän puheenjohtajuudesta ja ryhmä on valinnut uuden puheenjohtajan. Ensin herra Biski, haluan koko Euroopan parlamentin nimissä kiittää teitä työstänne QE-ryhmän puheenjohtajana. Haluan kiittää teitä hyvin inhimillisestä ja kollegiaalisesta toiminnastanne ja työstänne. Te olette ollut ryhmän puheenjohtajana hyvin arvokas kollega. Te jäätte vielä Euroopan parlamenttiin. Se ilahduttaa meitä. Kiitos meidän kaikkien nimissä yhteistyöstä. Der Glückwunsch gilt ja haluamme luonnollisesti onnitella kollega Zimmeriä. Rouva Gabi Zimmer on valittu kuoryhmän uudeksi puheenjohtajaksi. Lämpimät onnittelut, rouva Zimmer. Rouva Zimmer, täytyy tosin myöntää, että QE-ryhmä antoi nyt punaisten ruusujen sijaan keltaisia ruusuja puheenjohtajalle. Tämän te joudutte meillä kyllä selittämään, mistä tällainen väri. Liberaalit ovat nyt joutuneet vakavaan kriisiin. No niin, Papastamkosilta työjärjestyspuheenvuoro. Herra Papastamkos. Kiitos. Minä halusin vain sanoa äänestys Chris Davisin